keskustelujen päätteeksi. Seuraavaksi menemme viiteen päätöslauselmaehdotukseen liittyen Kiinaan, alaik- vähemmistöjen oikeudet ja kuolemanrangaistuksen käyttö. Ja haluaisin ensin antaa puheenvuoron edustaja De Kaiserille. Mun Kiitoksia puhemies. Ryhmäni veti allekirjoituksesta tästä päätöslausunnosta pois. Ei siksi, että emme puolta sitä, että me esitimme sosiaalisen ja demokraattisen päätösosaman, jossa ei, mitään, ei ollut mitään myönnytyksiä ja osoittaa meidän vakaumustamme. Mutta sitten kun ajatellaan Kiinan muutoksesta, sen takia täytyy käydä vuoropuhelua. Tässä ei ole mitään rakenteita tässä tekstissä, tämä estää kaiken tyyppisen dialogin koska tähän liittyy monia kysymyksiä, Tiibet, Dalai Lama, muut uskontokunnat, ja voidaan arvostella kommunistista hallintoa ja niin edelleen. Onko tämä nyt tapa käsitellä asioita? Tässä on dramaattista, että tämä estää juuri sitä, mihin me pyrimme. Siis tämä kohdistuu uigureihin ja tiibetiläisiin jatkossa. Minä vetoan siihen, että ei pelättäisi ilmaisuvapausta. Sen Kiinan pitäisi avautua ei vain kulttuurin ja kaupan kautta muulle maailmalle, mutta se pitäisi myös jakaa muiden arvot. Tämä asia pitää ottaa esille. Seuraavassa huippukokouksessa pitää käsitellä kuolemanrangaistuksen poistamista. Pyytäisin, että komission neuvosto jatkossakin kun neuvottelutusta kumppanusta ottaisivat sinne lausekkeen, joka käsittelee ihmisoikeuksien noudattamista Kiinassa. Merci. Mr. Higgins for two minutes. Kiitoksia. Edustaja Higgins, kaksi minuuttia. Uh, uh, uh, President. Puhemies, minä tuen sitä, että vaaditaan mm, kuolemanrangaistuksen lopettamista Kiinassa, erityisesti kun kuolemanrangaistusta käytetään äh, etnisten vähemmistöjen pelottelemiseksi ja kansakuntien äh, pelottelemiseksi Kiinassa. Mutta EU ja muut maailman valtiot ovat hyvin äh, varovaisia kritiikissään ihmisoikeusrikkomuksia vastaan Kiinassa. Ja kun on kyse työntekijöiden oikeudesta, niin kritiikki on melkein olematonta. Tämä johtuu siitä, että haluavat luoda linkkejä kiinalaisten yritysten kanssa, joten he hyötyvät työntekijöiden riistosta Kiinassa. Kiina on valtaisa valtaisa työpaja, jossa miljoonat työskentelevät hirveissä olosuhteissa ja heidän lapsensa kärsivät tästä. EU ja Yhdysvaltojen monikansalliset yhtiöt osallistuvat tähän riistoon saadakseen valtaisia voittoja. Kiinan hallinto lisää sortoaan ja tämä sorto on lisääntynyt sen jälkeen, kun Kiinan stalinistit päättivät kääntyä kapitalististen markkinoiden puoleen taloudetta kehittääkseen. Lehdistöä ja journalisteja painostetaan huomattavasti. Vähän aikaa sitten sosialistinen kollegani ei saanut mennä Kiinaan. Winsett Colen nimellä kirjoittava toimittaja pidätettiin rajalla ja näiltä kielet, estettiin pääsy Kiinaan. Meidän tulisi tukea työntekijöitä Kiinassa. Lakko-oikeutta pitäisi puolustaa ja ammattiyhdistyksiä meidän tulisi vaatia sananvapautta ja kokoontumisvapautta ja kansainvälistä solidaarisuutta Kiinan työläisten kanssa torjuaksemme tätä valtaisaa byrokraattista hallintoa, jonka useat jäsenet yrittävät olla oligarkkeja, kuten ne yrittivät samantyyppisessä järjestelmässä Venäjällä. Kiitoksia Higgins. Nyt edustaja Andri yksi minuutti. Puhemies, komission jäsen, me lähennymme Kiinaa kauppa- ja ympäristöyhteistyössä ja ympäristö... Kiinahan järjesti loistavat olympialaiset viime vuonna, niin Tämä on todellakin menossa taakse, asiat menevät taaksepäin, mitä tulee kansalaisten eh, ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Xinjiangissa tänä vuonna ja viime vuonna Pekingissä toimet eh, rahonomaisten mielenosoitusten murka- murskamiseksi olivat vähintäänkin liioiteltuja. Eh, Kaikilla maailmassa pitäisi protestoida tällaisia hallituksia vastaan. Kiinan viranomaiset ovat kuitenkin brutaalisti toimineet mielenosoittajia kohtaan. Nyt vähemmistön edustajia, ennen kaikkea uikureja, on armottomasti teloitettu Kiinan valtiovallan toimesta kollegat. Me saatamme ihannoida Kiinan kulttuuria ja käydä kauppaa maan kanssa, mutta meidän täytyy puhua selvästi ja kovalla äänellä ja tuomita tapot ja teloitukset. Ja jälleen kerran me toistamme vetomuksemme Kiinan viranomaisille lopettaa kuoleman rangaistuksen käytön ja sallimaan enemmän autonomiaa vähemmistöille. Kiitos. Frau Kiitoksia edustaja Lochbieler, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kiina on viime vuosina kehittynyt huomattavasti talouden saralla. Elinolosuhteet useille ovat parantuneet. Valitettavasti tällaisia edistysaskelia ei ole tehty, mitä tulee ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojaan kaikille kansalaisille, ihan sama mihin uskonnolliseen tai etniseen ryhmään he kuuluvat. Päinvastoin uiguurien ja tiibetiläisten sorto on lisääntynyt. Mitä tulee kuolemanrangaistuksen, on myönteistä, että Kiinan korkein oikeus on vuodesta 2007 äh, lähtien kaikki tuomiot uudelleen tarkastanut ja vaikuttaa siltä, että yksittäiset kuolemantuomiot vedetään pois. Valitettavasti Kiina on kuitenkin vieläkin maailmanmestari, mitä tulee teloituksiin. 2008 äh, teloitettiin satoja ihmisiä ja todennäköisesti heitä on vielä enemmän. Kiina on vastuussa 70 prosentista maailman teloituksia. Valitettavasti myöskin niitä rikoksien määriä on lisätty, joista sitä kuolemanrangaistus voidaan langettaa. Eli näitä rikoksia on nyt 68. Pyydämme, että Kiina lopettaa kuolemanrangaistuksen käytön ja keskeyttää saman tien tuomioiden täytäntöönpanon. Kiitoksia. Seuraavaksi Rivellini EPP-ryhmästä. Kiitoksia, puhemies minun kantani tähän päätöslauselmaehdotukseen on samantyyppinen kuin erään henkilön, joka kuuluu näihin sorjettuihin vähemmistöön. Hän on voitanut rauhan Nobelin palkinnon ja hän on Obama hänen periaatteensa ovat minun periaatteitani, mutta me emme saa toistaa vasemmistopuolueiden virheitä, jotka haluavat ainoastaan julistaa oikeuksia, mutta eivät saavuttaa niitä. Vähemmistöjä on puolustettava Kiinassa samoin kuin missä tahansa maailmassa, mutta kun esitellään tällainen päätöslausuma, täytyy olla strategia ja kaikkien voimavarojen ja koko parlamentin koordinointia, jotta ei keskeytettäisi ja hidastettaisi neuvotteluja Kiinan hallituksen kanssa. Äh, näin, jos ei uskota, että vähemmistöjen ja kuolemanrangaistuksen ongelmat Kiinassa voidaan ratkaista ottamatta äh, huomioon äh, Kiinan hallitusta. Tämä on mahdotonta. Siksi Obama toimii hyvin. Sen sijaan, että hän ei astu minullejakään taaksepäin, mutta silti on yhteydessä Kiinan hallitukseen. Meidän on aloitettava parempi vuoropuhelu Kiinan hallituksen kanssa. Miksi esitellään tällainen päätöslausuma, jota kyllä voidaan tukea muutama päivä ennen Kiinan Kingin tapaamista? Miksi esitetään tällainen päätöslauselma, joka on esitelty jo useaan otteeseen juuri siinä vaiheessa, jossa mahdollisuus lähentyä Kiinan hallitusta? Edustaja Rivellini, teillä on vain yksi minuutti miksi tämä esitään nyt, kun mahdollisesti voidaan aloittaa uusi alku Kiinan hallituksen kanssa. Siksipä minä äänestän tyhjää, koska minä pelkään, että tämä voi haitata uutta suhdetta Kiinan hallitukseen. Kiitoksia. Seuraavalla kerralla, jos teillä on yksi minuutti puheaikaa, niin pitäkää kiinni siitä puheajasta. Seuraavaksi Anna Gomes, yksi minuutti sosialisti- ja demokraattiryhmästä. Kiinassa edelleen painotan ja sorretan. I'm, I'm sorry, Mr. Post. Puhemies keskeyttää. Anteeksi, herra puuttaa puheenvuoron. Puhemies, mutta tässä sanottiin, että tämä oli ryhmän nimissä annettu puheenvuoro. Minun ryhmäni puheenjohtajakokouksessa pyysi, että tämä otetaan esiin esiin ja että siitä keskustellaan. Eli äskeinen oli tämän kollegan henkilökohtainen mielipide eikä ryhmän mielipide. Niin, herra Posselt, minä kyllä ymmärrän, mutta me sovimme, että meillä on tietty aika ja jokainen poliittinen ryhmä saa yhden minuutin. Kiitoksia. Nyt Anna Gomes. Kiinassa edelleen sorretaan kaikkia niitä, jotka haluavat puoltaa työllisiä, työntekijöiden ja kansalaisten perusoikeuksia. Tässä on tapahtunut paljon ihmisoikeusloukkauksia esimerkiksi tiipetiläisiä kohtaan ja aktivisteja edelleen vainotaan. Satoja tuhansia ihmisiä kidutetaan ja kaikki tällaiset metodit ovat kiinalaisten sitoumuksia vastaan, koska se on YK on jäsenvaltio. Ei voida toimia tällä tavalla niitä kohtaan, jotka puoltavat ihmisoikeuksia. Kiinalaiset eivät ole mitään marsilaisia. He eivät ole muun ihmiskunnan, muusta ihmiskunnasta poikkeavia. Stefan Ballen, one minute. Kiitoksia, edustaja Van Baalen, yksi minuutti. Thank you, Mr. Pre- Kiitoksia, puhemies. Me liberaalit vastustamme yleisesti ottaen kuolemanrangaistusta, mutta Kiinassa rangaistusta käytetään tukahduttamaan vähemmistöjä, kuten tiibetiläisiä, uikureita ja muita Kiina ei todellakaan ole mikään demokratia ihmisoikeuksia. Siellä ei kuunnelta. Kiina käy ankaraa politiikkaa Taivania vastaan. Kiina Tämä on tietysti vaikea asia, tämä on valtava markkina-alue, mutta meidän pitäisi taistella kuitenkin arvoimme periaatteen puolesta, siksi me tuemme tätä päätösasemaa. Kiitos. I thank you. Kiitän. Sitten edustaja Hautala, yksi minuutti. Mies. Täällä kysyttiin, miksi tämä vuoro,

on itse asiassa mahdotonta kuvitella että kiina poikkeaisi tässä suhteessa mistään muusta valtiosta joka on joutunut toteamaan että se tarvitsee kaikki nämä luovat voimat kehittääkseen yhteiskuntaansa joita nyt se siis sortaa ja polkee. jos me uskomme että ihmisoikeudet ovat universaaleja niin emme me todellakaan voi pitää kiinaa minään poikkeustapauksena niin kuin rouva gomes täällä huomautti ja olen aivan samaa mieltä ja sen takia kohdelkaamme kiinaa samalla mittatikulla millä mittaamme muitakin maita. Thank you. Mr. Kiitoksia. Sitten Chanak ECR-ryhmästä. Yksi minuutti. Puhemies, minä olen kritisoinut pitkään ihmisoikeuksien puutosta Kiinassa ja olen puhunut siitä, että Taiwania on kiusattu ja se on jätetty esimerkiksi WHOn ulkopuolelle. Olen kritisoinut tiibetiläisten sortoa, Falun Gongin vainoa, kuten myöskin muiden uskonnollisten vähemmistöjen vainoja ja myöskin sensuuria Kiinassa, mediaa ja internetiä Googlea koskien. Tuomitsen myöskin julman kuoleman rangaistusten käytön vähemmistökin rikoksista. Kuitenkin minun ryhmäni ECR on sitä mieltä, että tässä on kysymys jokaisen omasta, omasta tunnosta, onko kuolemanrangaistus kuolemanrangaistus oikeutettu esimerkiksi murhan ja terrorismin kaltaisissa vakavimmissa rikoksissa. Ja Xinjiangin maakunnan, maakunnassa tapahtuneet rikokset, siellä on tapahtunut murhia viime aikoina. ECR haluaa parempaa ja harmonisempaa suhteita vähemmistöjen välille, uikuurien ja muslimivähemmistöjen välille. Thank you. Now Mr. Kaczmarek. Puhemies EPP-ryhmä tukee päätöslauselmia. Joidenkin kollegoiden ehdotukset muista ryhmistä, että ei pitäisi käsitellä kuolematuimata Kiinassa. Argumentti olisi mukaan se, että Kiina EU-huippukokous on tulossa. Hyvät kollegat, ei pitäisi sortua tähän kiusauksen käyttää kaksinaisia standardeja vain sen vuoksi, että kyseessä on maa, joka on tärkeä kauppakumppani. Uskon, että yksi perusasioista parlamenteissa on ihmisoikeuksien puolustaminen, eikä se riipu siitä, että puhummeko supervallasta vai pienistä maista, kuten Laos tai Vietnam. Kiinan kansantasavalta on maa, jossa on eniten teloituksia maailmassa – se ei noudata minimistandardeja oikeudellisessa mielessä, kun puhutaan oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä. Berliinin muurin murtamisen vuosipäivä oli muutama viikko sitten. Jos se olisi rohkeutta puhua totta siellä ollut aikanaan, niin Eurooppa näyttäisi erilaiselta nyt. Justas Paletskis. Kiitoksia sitten Paletskis. Norėčiau tikėti, kad 21 amžiuje mirties... Kiitoksia. Haluaisin uskoa, että kuoleman rangaistuksen käyttö poistuu tällä vuosisadalla ja että näitä välineitä näkyy sen jälkeen enää enää museossa. Mutta nyt meidän täytyy vielä edetä hyvin paljon. Kiina johtaa kasvulukuja, mutta se johtaa myöskin kuolemanrangaistusten määrässä – Jotkut sanovat, että kyseessä on valtava maa ja se ei voi toimia millään muulla tavalla. Ja joku voisi sanoa, että Yhdysvallat myöskin soveltaa kuolemanrangaistusta. Mutta nyt puhutaan strategisesta kumppanuudesta EUn ja Kiinan välillä, joka on erittäin tärkeä kummallekin osapuolelle. Beijingin tulisi muuttaa politiikkaansa kuolemanrangaistuksen suhteen ja myöskin vuoropuhelun suhteen etnisten vähemmistöjen kanssa ja sen pitäisi edistää rahoillista yhteiseloa. Ja sitten Lichtenberger yksi minuutti. Äh, Kiitoksia. Ihmisoikeuskysymys ja vähemmistöoikeuksien suojelu on tällainen pysyvä konfliktikenttä vuosikymmentä ajan ollut suhteessa EUn ja Kiinan kansantavassa välillä tilanne vähemmistöjen osalta ja erityisesti se on nyt kärjistynyt olympialaisten loppumisen jälkeen yhä enemmässä määrin. Ja sen vuoksi täytyy todeta, että uikuurit esimerkiksi juuri viime kuukausina ovat erityisesti olleet paineen alla. Tästä syystä en voi ymmärtää myöskään, että kohdassa yhdeksän, sitä ei haluta tähän päätöslauselmaan, koska se puhuu rauhanomaisesta vuoropuhelusta – eikä tästä sorosta. Kiina on maailman politiikan tärkeä tekijä, myöskin tunnustettu. Mutta jos se haluaa olla tunnustettu, niin sen täytyy ihmisoikeuksien kunnioittaminen pitää kunniassa. Eikä se täytyy olla pelkästään perustuslaissa, vaan se täytyy toteuttaa konkreettisesti. Tämä eikä mitään muuta vaativat tyypilliset uikuurit ja ihmisoikeusryhmät Kiinassa. Kiitoksia. Ja Herr Puhemies. Jo kerran sanoin täällä, että Münchenissä on uiguurien maailmankongressi, eli vapaiden uiguurien keskus. Ja tästä syystä myöskin tsekkejä oli aikaisemmin paljon Münchenissä ja paljon muitakin. Siellähän oli juurikeskuksia, jotka tukivat vapautta ja henkistä vapautta. Ja nämä asiat askarruttavat meitä edelleenkin. Strauss puhui aina siitä, että meidän pitää suojella vähemmistöä ja meidän pitää myöskin nyt vaalia suhteita Kiinaan. Nämä eivät sulje toisiaan pois, vaan ne täydentävät toisiaan hyvät suhteet Kiinaan, mutta meidän pitää tukea ihmisoikeuksia ja uskonnonvapautta. Ja jos nyt tällä viikolla Münchenissä useita asuntoja on tutkittu poliisivoimin, jossa oli kiinalaisia agentteja, jotka eivät tee mitään muuta kuin terrorisoivat ja vakoilevat uiguureja, niin tämä osoittaa, millaisia metodeja Kiina käyttää. Ja tällaisia metodeja me emme voi hyväksyä. Se aiheuttaa kauhua Münchenissä ja meidän täytyy nyt puhua selkeää kieltä. Kiitoksia Puhemies, se, että parlamentti puhuu, jos mahdollista, siitä, että voitaisiin pelastaa ihmisiä kuolemantuotiolta. Se on itsestään selvää mielestäni. Ja sen vuoksi tuen näitä vaatimuksia, vaatimuksia teloitusten keskeyttämisestä. Ihmisoikeuksien puolustaminen, sitä ei saa kuitenkaan käyttää väärin yrittää Kiinaa ikään kuin luennoida sille ylhäältä päin. Asettaa kysymys siis Kiinan integriteetti tai piirtää karikatyyri Kiinan realiteetista. Emme auta ihmisiä Kiinassa, jotka vapauden ja ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen harmonian puolesta tekevät työtä, jos teemme jotain sellaista. Ja tavoitteemme pitää olla auttaa ihmisiä, eikä tällaista eurooppalaista ylimielisyyttä tukea. Ymmärrän myös sen, että kiireellinen päätöslauselma nyt otet, sitten siirrytään mukaan Tiibetin asia, autonomia, se on, sillä ei ole mitään tekemistä ihmisoikeuksien kanssa. Ja toivoisin, että tämä on viimeinen lause, puhemies. E- ennen EU-Kiinan huippukokousta kävisimme laajan keskustelun Kiinan ja EUn välisistä suhteista joka kattaisi kaikki teemat. Kiitoksia, se oli pitkä virke, mutta no kuitenkin. Sitten Schulz. Kiitoksia puhemies. Haluaisin yhtyä siihen, mitä kollega Bytikofer juuri totesi. Oma ryhmäni oli pyytänyt, että me puhumme näistä uhkaavista teloituksista, jotka kohdistuvat uiguureihin Kiinassa, ja myöskin osallistujat, jotka on tuomittu kuolemaan, koska he olivat mukana mielenosoituksissa ja vastustivat Iranin vilpillisiä vaaleja. Eli näistä pitäisi keskustella. Nämä ovat asioita, joissa ihmisiä saatetaan välittömästi teloittaa. Eli nämä ovat hyvin kiireellisiä kysymyksiä. Kiinalaisilla on ennätys kuolemanrangaistuksen käytön osalta ja ihmisoikeuksia poljetaan siellä. Ja te puhutte tästä ennätyksestä. No, te nyt pitää todellakin paikkansa. Ja haluan vielä selkeästi todeta, että tämä tilanne on sietämätön. Mutta puheenjohtajakokouksessa olemme pyytäneet, että nämä kaksi asiaa pidetään erillään toisestaan. Kiireelliset asiat, joista nyt puhutaan, eli nämä uhkaavat teloitukset, ja kysymys, joka liittyy EUn ja Kiinan välisiin suhteisiin kulttuurisesti, poliittisesti ja taloudellisesti. No siitä pitää tietysti keskustella, kun puhumme kaikista näistä kysymyksistä, jotka liittyvät huippukokoukseen, ja niistä voidaan laittaa myöskin päätöslauselma. Ja tästä syystä silisalaatti, joka tästä nyt on aiheutunut eikä liity näihin asioihin mikään, tästä syystä meidän ryhmämme haluaisi, että äänestämme kiireellisistä asioista, emmekä nyt tästä silisalaatista, joka nyt on tänne tuotu. Okay. Now in the... Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Täällä on vain kaksi minuuttia aikaa. Eli annan nyt yhdelle puhujalle puheenvuoron kustakin ryhmästä. Sosiaalidemokraatit jo puhuivat ja EPPstä puheenvuoron saa Tökes. Kiitos, herra puhemies. On suuri asia, että tämä aihe otettiin esille kiireellisenä asiana Transsylvanian unkarilaisten meppien aloitteista ja haluaisin kiittää tiettyjä poliittisia ryhmiä niiden tuesta, mutta haluaisin myöskin ilmaista hämmennykseni sosiaalidemokraattiryhmän päätöksen johdosta, kun he päästivät vetää nimensä tämän paperin alta pois. Pahoittelen myöskin sitä, että tiistaina kaikki kommunistisiin hallintoihin kohdistettu kritiikki ja viittaukset vähemmistöihin poistettiin kokonaan tästä tekstistä. Tämä tapahtui todellakin tiistaina tällä viikolla. EUn pitäisi vihdoin viimein äh, kohdata kasvotusten kommunistisen menneisyyden negatiiviset seikat. Ja täytyy huomioida se, että tällaista edelleen on olemassa Kiinan kaltaisissa paikoissa. Sitten Maisner, olkaa hyvä. Dent. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, on nyt selvää, että me vastustamme kuolemanrangaistusta kaikkialla maailmassa – ja me vastustamme myöskin sitä, että etniset ja uskonnolliset vähemmistöt joutuvat sorron kohteeksi, ja kumpaakin nyt ikävä kyllä tapahtuu Kiinassa. Monet toivovat että olympialaiset Kiinassa voisivat aiheuttaa muutoksen, ja että ihmisoikeuksia kiinnitetään enemmän huomiota, koska tiedettiin, että koko maailman huomio kiinnittyi Kiinaan, ja että olisi vähemmän ihmisoikeusrikkomuksia, mutta ikävä kyllä näin ei käynyt. Edelleenkin on hir- tuo teloituksia, ja nyt puhutaan siitä, että jos marraskuussa yhdeksän uiguuria joista monet on jo teloitettu. Ja meillä on nyt sitten tämä EU ja Kiinan välinen huippukokous tulossa. Ja Kiina on tietysti tärkeä kauppakumppani. Tästä jo puhuttiin. Ja tämä on nyt erittäin epämiellyttävää, että näistä ihmisoikeusrikkomuksista pitää jatkuvasti puhua, mutta juuri tästä syystä on tärkeää, että tänään ennen tätä huippukokousta puhutaan näistä asioista. Me todellakin haluamme, että kuoleman rangaistus poistetaan kaikkialta ja on hyvä, että Euroopan parlamentti on pyytänyt lykkäyksiä näille teloituksille. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme pysyä näissä asioissa niin kauan kuin kuolemanrangaistuksia edelleen käytetään. Vielen dank. Pan Kurski. Kiitoksia sitten Pan Kurski. Puolalaisena. Aina kun puhutaan ihmisoikeuksista Kiinassa, niin erityistä tunnetta tunnen. Puolalaiset saavuttivat vapauden 1989 ensimmäiset vaalit oli ei-kommunistisessa pääministeri. Valittiin samoihin aikoihin Kiinan hallinto tank, tankeilla mursi Situanen Tihuanin aukiolla tämän mielenosoituksen. Löydettiin resepti neuvostokommunismin murtamiseen, mutta ei Kiinan vastineen murtamiseen. Aina talous voittaa ihmisoikeudet viime vuonna, kun piti poikotoida olympialaisten avajaisia. Kuitenkin ekonomiset intressit tulivat ensisijalle. Pelkään, että Tietysti kuoleman rangaistuksen väärinkäyttö on, on ähm, kauhea asia, on työleirejä, on vankiloita, on hakkaamisia, sensuuria. Tämäkin kaikki pitäisi olla tässä äh, päätöslauselmassa. Hyvä, että se on olemassa, mutta sen pitäisi olla laajempi. Tärkeää on, että ihmisoikeusarvot olisivat tärkeimmällä sijalla kuin talous. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä komissio. Ja huhtolkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos herra puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin ensin kertoa, missä EUn ja Kiinan välissä suhteissa mennään. Meidän politiikkamme Kiinaa kohtaan on tällaista mukaanottavaa politiikkaa. Meillä on strateginen kumppanuus ja siinä keskitytään näihin maailmanlaajuisten haasteisiin, haasteisiin vastaamiseen. Huippukokouksen tavoitteessahan pidetään 30. marraskuuta Nanjingissa. Siellä nimenomaan halutaan varmistaa se, että Kööpenhaminan ilmastokokouksesta tulee menestyksekäs ja siellä otetaan esille myöskin EUn ja Kiinan väliset suhteet mukaan lukien ihmisoikeudet, äh, talouskriisi ja muut kansainväliset asiat. Strateginen kumppanuus, siinä ei ole kysymys kuitenkaan siitä, että äh, ajatellaan kaikista asioista samalla tavalla. Äh, on totta, että EU ja Kiina ovat eri mieltä tietyistä asioista, esimerkiksi ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Kuitenkin suhteemme on niin vahva, että me voimme keskustella näistä suorasukaisesti. Ihmisoikeusasiat mukaan lukien kuolemanrangaistus ja vähemmistöjen kunnioittaminen, ne otetaan säännöllisesti esiin, kun me tapaamme ja aivan erityisesti tässä ihmisoikeusdialogissa Kiinan viranomaisten kanssa. Näin tapahtui 28. kierroksella, joka pidettiin 20. marraskuuta Pekingissä. Siellä käytiin suorasukaista keskustelua näistä aiheista. EUn kuolemanrangaistuksen vastainen taistelu, niitä, nämä viestit välitetään Kiinalle jokaisessa mahdollisessa tilaisuudessa ja myöskin etnistä vähemmistöistä puhutaan. Ja haluaisin vakuuttaa parlamentin vielä kerran siitä, että me tulemme ottamaan tämän, nämä aiheet esille muillakin foorumeilla korkeimmalla mahdollisella tasolla. Kollegani komission jäsen Ferrero Waldner on käynyt maaliskuussa tiibetiläistä keskustelua ja hän painotti tätä ja haluaisin tässä ottaa esille ne tärkeät asiat tässä EUn kannassa. Me olemme aina tukeneet vuoropuhelua Kiinan viranomaisten ja Dalai Laaman edustajien välillä. EUn ihmisoikeudet ovat universaaleja ja Tiibetin tilanne on aivan oikeutettu huolenaihe. Tiibetin tilanne sitä on sellaisenaan lähestytty. Me olemme johdonmukaisesti välittäneet tämän viestin kiinalaisille ja olemme kuulleet huolella heidän näkemyksiään. Komission jäsen Ashton, hänellä oli myöskin mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta heinäkuussa Xinjiangissa. Siellä menetettiin ihmishenkiä ja välitettiin surunvalittelut uhrien perheille. EU tukee kaikkia ponnisteluja, jotka johtavat sovitukseen tällä alueella. EU kunnioittaa Kiinan oikeutta saattaa väkivaltaan syyllistyneet oikeuden eteen, mutta EU vahvistaa sen, että se vastustaa kuoleman rangaistusta kaikissa olosuhteissa ja painottaa sitä, että kaikilla on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Kiinan viranomaiset me tulemme julkistamaan, toistamaan nämä vaatimuksemme eh, näissä tiedonannoissa, jotka olemme julkistaneet lokakuussa ja toisin, jonka tulemme julkistamaan marraskuun lopussa. Näissä pyydetään Kiinaa perumaan eh, kaikki muut kuolemanrangaistukset eh, ja saamaan tilanne rauhoittumaan Tiibetissä ja Xinjiangissa Olemme myöskin vaatineet, että meidän tulisi päästä tarkkailemaan tulevia oikeudenkäyntejä tulevia oikeudenkäyntejä. Me kaikki jaamme sen päämäärän, jonka tarkoituksena on saavuttaa avoin ja läpinäkyvä Kiina, joka kunnioittaa kansainvälisiä standardeja ja ihmisoikeuksia ja kohtaamme yhdessä kansainväliset haasteet. Me toivomme, että olympialaiset toimisi tällaisena alkuna Kiinan ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Äh, tähän saakka tällaista ei ole vielä toteutunut kuitenkaan. Meidän täytyy jatkaa ponnisteluja tämän strategisen kumppanuuden suhteen, ihmisoikeuksien kunnittamisen suhteen. Ne ovat olennainen osa jatkuvaa dialogia. 12. EU-Kiina huippukokous Pekingissä on hyvä tilaisuus toimia näin ja päästä näissä asioissa eteenpäin. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu päättyy tähän ja nyt voimme siirtyä äänestyksiin. Meillä on kolme päätöslauselmaesitystä liittyen Nicaraguan. Veronique Kaiser saa puheenvuoron. Haluaisin muistuttaa, että ryhmäni ei halua äh, osallistua äänestykseen